äänestykseen ensin yhteinen päätösosama käden äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava on kuusi perusmaistusta, jotka koskevat Nepalia. Meillä on muutamia suullisia tarkistuksia herra Romeva Ruedalta. President, very briefly, actually, uh, I have several oral amendments that I can read it. Meillä on monia suullisia tarkistuksia, joista voimme sitten äänestää yhdessä. ANC korvaa sanat siviilisota, aseellinen yhteenotto ja sitten PLA korvataan entisillä maataistelijoilla ja sitten kohdassa seitsemän lisätään entiset maallistetaistelijat. Ja sitten kohdassa D Terminate Abolition on sellainen sitten kohdassa yhdeksän korvataan CPN UCPNllä kautta Mllä. Kohdassa K sana auto korvataan sanalle close to ja siihen lisätään myöskin tämä 30 prosenttia. Ja sitten kirja, lukutaito. Sitten pysyvä perustuslaki, kohdassa 15 poistetaan virkkä viimeinen osa. Pahoittelee, että sen status riippumattomana elimenä ei ole kirjattuna lakiin. Ja sitten kohdassa 20 otetaan pois sana vallankumouksellinen. Nämä ovat kaikki suulliset tarkistukset. Varmaan kaikki on näistä samaa mieltä. Kiitos. No, no, they should be, oh no, they are not in the list, but you, you should have them. By paper. Sorry? Teillä pitäisi olla ne kyllä papereissanne. And then that they have been distributed to the groups. So... Ne on jaettu ryhmille, eli kaikilla ryhmillä pitäisi nämä olla jo kirjallisessa muodossa. Sections. Onko vastalauseita? Ei, joten voimme äänestämme suullisesta tarkistuksesta äänestämistä yhtenä kokonaisuutena puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt kohta 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatuskappale L puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatuskappale kappale M puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt äänestämme päätösomasta kokonaisuudessaan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja lopuksi äänestämme kuudesta päätösmaisityksestä, joka koskevat Libyaa. Tällä kertaa nimenhuuto äänestyksellä. yhteistä päätösmaisityksestä ottakaa kortti esille, voimme käynnistää äänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Myös herra Posselt. Hyvä. Nottien. Kaikki ovat äänestäneet siis. Äänestys on päättynyt. Ja, ja tämä on hyväksytty. Now I still have some... Joitakin kommentteja vielä. Minun paperini ovat täällä tsekiksi, joten luen ne tsekiksi. Danin Hennis Plashard, Apan Luis Bont. Haluaisin sanoa, että Hennis Plashard ja Bonte ovat ilmoittaneet meille kirjallisesti, että he vetäytyvät pois Euroopan parlamentista